So welcome everyone. We will start today somehow quite punctual. No niin, tervetuloa kaikille. Aloitetaan ihan täsmällisestä ensin esityslistan hyväksyminen kohta yksi. En näe kenenkään vastustavan, joten hyväksytään esityslista. Toisena kohtana pöytäkirjan hyväksyminen 20. helmikuuta 2014, 24. helmikuuta 2014 ja 3. maaliskuuta 2014. Käsittääkseni näin voidaan pöytäkirjat hyväksyä. Ja sitten siirrytään esityslistan varsinaiseen kohtaan. Keskustelu Liettuan valtiovarainministerin ja Liettuan keskuspankin johtajan kanssa. Tervetuloa valtiovarainministeri tähän keskusteluun euron mahdollisesta käyttöönotosta, kuten kaikki tiedätte, on ajateltu liettu annettavan euron käyttöön ensimmäinen tammikuuta 2015 ja tästä syystä meillä on nyt ilo ja kunnia käydä keskustelua ministerin ja keskuspankin johtajan kanssa. Muodollisesti päätös on tehtävä tulevassa uudessa parlamentissa, niin nykyekon valiokunta tekee suurimman osan valmistelutyöstä tässä menettelyssä. Tätä valmistelevaa työtä tekee esittelijä Venner Langen. Mietinnöstä äänestetään 17.4. valiokunnassa. Täysistuntoon ei mennä, mutta Ekon mandaatti de facto on olemassa, mutta se on vahvistettava vielä uudessa Ekon valiokunnassa, uudessa parlamentissa uusi parlamentti ja uusi ekon Joutui käsittelemään kiireellisesti tämän kysymyksen heinäkuun alussa, jotta se voidaan hyväksyä 14-17 päivä heinäkuuta 2014 täysistunnossa. Esittelijä Langen on mukana täällä keskustelussa. Nyt annan ensin teille puheenvuoron herra ministeri, ja sitten seuraavaksi keskuspankin johtajalle. Olkaa hyvä. Much, Mr. President. Let me first... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin nyt ensin puhua oman äidinkieltäni, maailman kauneinta kieltä mielestäni liettua. Hyvät naiset ja herrat, Minulla on suuri kunnia osallistua tähän kokoukseen. On kolmas kerta, kun tulen paikalle ja kaksi ensimmäistä kertaa vaat sellaisia, että minä tulin minä tulin Ecofinin puolesta, minä olin silloin puheenjohtaja. Minä edustan pientä maata Euroopassa Liettuasta ja Liettua on voinut osoittaa, että se on, on täysi jäsen ja luotettava jäsen Euroopan unionissa. On kyseessä jäsenmaa, joka osaa järjestää asiat ja työt Euroopan unionissa. Ainakin olemme ECOFIN kokouksessa tämän huomanneet. Tänään eh, minä todistan vielä kerran, että olemme täysjäsen Euroopan unionissa – koska me olemme nyt liittymässä Euroopan talous- ja rahaliittoon, tähän rahaliittoon, joka tulee siis olemaan 19 maa eurossa. Hyvin tärkeä askel sekä meille että koko Euroopan unionille. Kun maani nyt ottaa tämän askeleen, me autamme Euroopan unionia vahvistumaan. Se onkin syy, miksi me haluamme liittyä euroalueeseen hyvin avoimella tavalla. Jotakin tietoja, jota minä haluaisin teille tuoda esiin. Te olette saaneet ennalta hyvin paljon etukäteistietoa tähän Ekon valiokuntaan. Me olemme myöskin Liettuasta Vilnasta käsin toimittaneet, toimittaneet tietoa, sellaista tietoa, jota tässä tänään käsitellään. Minun pääasiallinen ajatukseni, jonka teille haluan kertoa, on, että Liettua on mielestäni valmis euroon, valmis liittymään euroalueeseen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me emme odota pelkästään hyötyjä, vaan meillä on myöskin sitoumuksia, jotka teemme omalta puoleltamme. Ja nämä asiat tietenkin liittyvät koko euroalueeseen, joka on niin laaja. Nythän siellä on 18 maata ja me haluamme tulla 19. Meillä on hyvin paljon sitoumuksia, joita euroon liittyvät maat ovat tehneet. Tähän kuuluvat myös osallistuminen yhteiseen tähän valvontamekanismiin ja muihin mekanismeihin, mutta meidän täytyy myöskin kaksi Tupakin vääräyksiä noudattaa ja myöskin tätä Fiscal Compactin sisältöä. Hyvin paljon on vielä tehtävää Ja sitten kun me keskustelemme näistä maakohtaisista suosituksista, niin nehän ovat nimenomaan näitä valtion talouteen eh, liittyviä asioita, joissa, joita niissä käsitellään. Talouspolitiikassa eh, me olimme hyvin tiukkana ja me olimme hyvin tuottoi, tuottaviakin tulosten suhteen, koska meillä oli, oli 2090 prosenttia vajetta ja nyt meillä on arvio siitä, että se taso olisi viime vuonna ollut 2,5 prosenttia. Nämä ovat hyvin alustavia eh, lukuja ja sitten tietenkin me saamme tarkemmat luvut myöhemmin tiedoksemme. Tämä kuitenkin todistaa valtiontalouden tilasta. Meillä on hyvin matala inflaatio ja myöskin eh, luottamusta eh, heijastavia indikaattoreita meillä on olemassa. Mitä sitten tulevaisuuteen tulee, niin euron hyväksyminen ei suinkaan ole mikään junan aivan vihoviimeinen pysäkki, vaan se on vaihe, jossa meidän täytyy valmistautua tuleviin eh, talouden kehityskulkuihin – Ja tietenkin meillä on Maastrichtin kriteerit olemassa, jotka eivät vain tarkoita sitä, että me mahdumme tiettyihin numerisiin rajoihin, mutta se tarkoittaa myös sitä, että meidän täytyy kestävyydestä huolehtia. Meillä on todisteita siitä, että me haluamme toimia kestävästi nykyisessä politiikassamme. ja me teemme aktiivisia politiikkatoimia monella talouden alalla, erityisesti energiasektorin uudistuksia on tekeillä, kuten näette näistä papereista, joita olemme toimittaneet. Muita periaatteellisesti tärkeitä asioita ovat esimerkiksi kaasuterminaali, jonka pitäisi valmistua tänä vuonna – ja se sitten eh, ratkaiseekin tämän Gazpromin hallussa pitämän monopoliaseman. Ja tällä tavalla me voimme kytkeytyä eurooppalaisiin verkkoihin. Mutta tässä on myöskin julkisen ja yksityisen talouden eh, yhteishankkeita. Meillä on hyvin suuria ongelmia, kuten olemme tässä näissä nähneet tässä eh, mietintöluonnoksessa. Siis tämä meidän energiatehokkuutemme ei ole niin korkealla tasolla kuin me haluaisimme sen olevan. Mutta myöskin me olemme kaikkea liiketoimintaa kehittäneet eh, maassamme. Eh, meillä on maankäytön suunnittelua ja myöskin näitä maksukykyyn liittyviä ratkaisuja. Meillä on myöskin työlakia muutettu ja siitä keskustellaan parlamentissa. Ja meillä on tarkoitus saada koko toimintaympäristö liiketoiminnalle suotuisammaksi. Lisäksi on rakenteellisia toimia, kuten esimerkiksi sosiaalikulujen kohdalla – meillä on kaupungeille annettu varoja käytettäväksi ja sillä tavalla kaupungit voivat sitten seurata, että sosiaalituet menevät eh, niille henkilöille, eh, jotka sitä todella tarvitsevat sitä. Meillä on nyt viisi kaupunkia, jotka noudattavat tätä eh, uutta mallia. Myöskin verohallintoa on uudistettu tai uudistetaan. Me olemme hyvin rajusti puuttuneet siihen ja me, meillä ei, emme kaikkia suosituksia eh, ole vielä täytetty, mutta kuitenkin valtiontalouden eh, tilanteen vankistaminen on meille hyvin tärkeää. Me pyrimme tehostamaan veronkeruuta. Voin vakuuttaa teille, että me todellakin näemme Liettuan tulevaisuuden valoisana euroalueella se tulee olemaan meille hyödyllinen ja se kehittää myöskin investointimahdollisuuksia. Meidän pääasiamme on kuitenkin parantaa asukkaidemme ja kansalaistemme elämää. Hyvin paljon kiitoksia tässä puheenjohtaja. Nyt meillä sitten keskuspankin puheenjohtaja saa puheenvuoron. This is the time for the... Kiitoksia. Eli seuraavaksi sitten keskuspankin johtaja. Uh. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat parlamentin jäsenet, arvostan mahdollisuutta tulla kertomaan tuoreista tiedoista Liettuan taloudesta ja rahoitusalasta. Uskon, että tänäinen keskustelu vaikuttaa sitten myöskin toimielinten näkemykseen. Keskuspankin näkökulmasta keskityn asioihin, jotka liittyvät keskuspankin toimialaan. Ensinnäkin, miten talous reagoi kriisiin. Toiseksi, miten näemme hintavakauden. Tämähän kuuluu meidän valtuuksiimme keskuspankkina. Ja kolmanneksi, millä tavalla rahoit- miten rahoitussektori voi ja miltä se näyttää. Liettu on toipunut hyvin kriisistä ja siellä on vakaata kasvua. Kriisin, kriisiä edeltävät tasot ylitetään tällä tasolla ja bruttokansantuote vuoden 2009 jälkeen on nyt kasvanut 15 prosenttia. Sopettamistrategia on toteutettu poliittisesti ja olemme pystyneet takaamaan rahauden vakauden ja talouden joustavuuden. Olemme saaneet tukea työ- ja tuotantomarkkinoiden joustavuudesta. Tällä hetkellä vaihtotase on lähellä tasapainoa ja kilpailukyky on parantunut. Sen jälkeen kun tehtiin huomattavia muutoksia työvoimakuluihin. kotimaan kysyntä on myöskin elpynyt varsinkin viime vuoden jälkipuoliskolla ja tämän vuoden puolella. Vienti on 40 prosenttia korkeammalla tasolla kuin ennen kriisiä. Työttömyys on lähes puolittunut kriisin ajoista ja tällä hetkellä se on euroalueen keskiarvo. Mukattamisessa huomattu osoitettiin, että Liettuan talousjärjestelmä on riittävän joustava, jotta se pystyy toimimaan kiinteän valuuttakurssin järjestelmässä ja Liettua pystyy mukauttamaan politiikkaansa silloin, kun se on tarpeen. Sitten inflaation kestävyys. Kotimaan hintapaine on kurissa ja inflaatio on alhainen vuosittainen inflaatiotaso on noin 0,7 prosenttia tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Keskipitkällä aikavälillä näkymä on rohkaisevampi kuin aikaisemmin. Hyödykkeiden kintojen kehitys torjutaan makrotalouden välinein globaalit hintasokit Liettuassa johtuvat hyvin pitkälti elintarvikkeiden hintoihin ja hyödykehintoihin kuluttajamarkkinoilla. Mutta tulojen lähentyessä nämä sokit ovat jatkuvasti pienentyneet. Kuten ministeri puheenvuorossaan mainitsi, meillä on uusia poliittisia hankkeita, joiden avulla voidaan lisätä energialähteiden monipuolistamista ja vähentää energian käyttöä samalla. Erityisesti mitä tulee kotitalouksien remontteihin, liittymiseen eurooppalaiseen sähköjakeluverkostoon ja muita hankkeita, niin kaikki nämä hankkeet saavat tukea Euroopan unionilta. Sitten vielä rahoitussektorista muutama sana. Mitään erityisiä haavoittuvuuksia ei ole havaittu rahoitussektorilla, mutta kriisi on muistuttanut meitä, kuinka tärkeitä yhteyksiä on rahoitusalan ja reaalitalouden välillä. Kun katsotaan talouden kestävyyttä, niin meillä on aika hyvä tilanne, kun ajatellaan rahoitusmarkkinoita. Liettuan rahoitusmarkkinoilla toimivat lähinnä perinteiset liikepankit. Pankkiala ei ole liian suuri ja pankit vastaavat bruttokansantuotteesta noin 65 prosenttia. Rahoitus on lähinnä kotimaista. Pankit rahoittavat itseään, itseään lähinnä talletusten kautta ja suhdelainojen ja takeiden välillä on 107 prosenttia. Ulkomaisia talletuksia on hyvin vähän, noin 3 prosenttia ainoastaan. Pankkialalla on hyvin paljon pääomaa ja maksukykyä. Siellä on kaksi kertaa enemmän pääomaa kuin mitä Liettuan keskuspankilta vaadittaisiin. Ja lähes kaikki pääoma on kaikkein korkealaatuisinta noin 99 prosenttia kuuluu tier 1. Ja tappiollisia lainoja on ollut yhä vähemmän ja tällä hetkellä niiden määrä on 10,7 prosenttia, eli 10 ja 11 välillä. Luotonanto-olosuhteet ovat normalisoituneet ja yksityissektorin velkaantuneisuus Liettuassa – on EUn toiseksi alhaisin, eli noin 43 prosenttia nimellisestä bruttokansantuotteesta. Lainasalkun odotetaan kasvavan noin kolmella prosentilla tänä vuonna. Ja myöskään tarjonnan puolella ei ole mitään luotonantiongelmia Liettuassa. Makrotalouden välineitä että on otettu käyttöön, jotta voidaan torjua kestämättömiä lainananto käytänteitä. Pankeilla on erilaisia sääntöjä, joita niiden pitää noudattaa luotonantin kysymyksissä. Liettuan pankki valvontaelimenä on valmis liittymään yhteiseen valvontajärjestelmään, kun se liittyy euroalueelle. Ja kuten totesin, rahoitusalan hyvässä kunnossa. Eli päätän puheenvuoroni tähän ja totta kai olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia teille, pääjohtaja. Meillä on kaksi vierasta, joten jäseniä pyydetään sanomaan, kenelle kysymys on osoitettu. Ja valtiovarainministeri ja keskuspankin johtaja voivat jakaa vastaukset keskenään haluamallaan tapaa. Esittelijä Vene Langen saa ensin puheenvuoron. Kiitos oikein paljon. Ensin haluaisin sanoa, että olen iloinen siitä, että Liettua haluaa pyrkiä euroalueen maaksi. Tämä on iloinen uutinen. Pari vuotta sitten monet vielä keskustelivat siitä, voiko euroalue jäädä eloon. Vuoden 2012 jälkeen tällainen spekulointi on loppu. Ja kaikki uudet jäsenet ovat periaatteessa hyvin tervetulleita. Ainakin minä annan sen tyyppisen suosituksen, mutta siitä keskustelemme lopuksi. Kiitos paljon näistä alustuksista. Olen nähnyt tuoreimmat IMFn raportit maaliskuun alkupuolelta hyvin myönteisiä lukuja. Liettua on tavoitteiden osalta pitkälti vastannut vaatimuksiin. Meillä ei vielä lopullisia lukuja ole, joten lopullista kantaa me voi vielä ottaa, mutta esittäisin muutaman kysymyksen. Ensin rahoitusmarkkinoiden kriisi ja siitä eroon pääsy. Jos tiedän tästä nyt riittävästi, niin vuonna 2009 Liettuassa bruttokansan tuote kutistui valtavasti 14, yli 14 prosenttia. Tästä tilanteesta toivottiin nopeasti, mutta samanaikaisesti palkan ja tuottavuuden välillä oli valtavaa eroa, samoin kuin eteläisemmässä Euroopassa. Tässäkin Liettua kuitenkin eteni reippaasti. Miten omassa maassanne erityisesti onnistuitte siinä, että tällaiset suuret ongelmat ratkottiin niin nopeasti? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni liittyy keskuspankin tai osoitetaan keskuspankin johtajalle. Pankki, ala, en mielelläni puhu teollisuuden alasta, kun siellä tuotetaan ehkä paljon turhuksia, mutta – Pankkialalla ollaan hyvin riippuvaisia pohjoismaisista pankeista ja miten arvioitte, että nämä pankit, erityisesti ruotsalaiset, osallistuvat tähän euroon liittymiseen, kun Ruotsi ei ole euroalueen maa, vaikka se vastasikin vaatimuksiin poliittisen päätöksen takia, vaikka oikeastaan sitä pitäisi tulla euroalueen maa, kun se on maa, jolla on tässä poikkeussäännöt brittipäätös oli tähän mennessä toisenlainen, mutta liittyyköhän jotain erityisiä ongelmia siihen, että Liettuassa pohjoismaisilla pankeilla on niin ratkaiseva rooli? Tämä toinen kysymys siis keskuspankin johtajalle, ensimmäinen valtiovarainministeri, kiitos. Ministeri saa vastausvuoron ensin ja sitten pankin johtaja, olkaa hyvä. For, for this important question. Uh, kiitos Verne tästä kiinnostavasta ja tärkeästä kysymyksestä. Nyt miten sitten palkat työmarkkinoilla, se kysymys on hyvin tärkeä meille hyvin monistakin syistä. Ja me olemme sitä mieltä, että me olemme vielä halvan työvoiman maa. Hyvinkin halvan voidaan ajatella. Tietenkin on olemassa halvempia maita kuin me, mutta kun ajattelemme, kuinka korkea koulutustaso meillä on, joka meillä on vanha perua, niin se vaikuttaa näihin myönteisiin seikkoihin työvoimassamme. E, tietenkin halutaan tämä työvoima työllistää kaikkein tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Meillä oli hyvin hallitsematon palkkojen kasvu ennen kriisiä, ennen siis vuotta 2008, se oli toistakymmentä prosenttia. Se oli kyllä hieman eh, hitaampi kuin eräissä naapurimaissamme, mutta silti kuitenkin me voimme mm, pitää palkkojen kasvua hyvin suurena. No sitten meillä on sisäinen devalvaatio, joka on tehty. Se oli hyvin kivulias eh, prosessi E, meillä on tämä e, suhde e, euroon ja aikaisemmin meillä oli suhde dollariin. Ja se oli 20 vuotta hyvin tehokas instrumentti meille ja me emme vajonneet, vajonneet sitten alemmaksi. Mutta sitten toisaalta meillä ei ollut mitään valinnan mahdollisuutta kuin laskea palkkoja, ja tämä koski sekä yksityistä että julkista sektoria. Julkisella sektorilla tietenkin eh, meillä on, eh, on kesken vielä eh, perustuslaki tuomioistuimessa asioita, jotka ovat kesken tästä asiasta, mutta euroalueellakin on maita, joilla on samantyyppinen tilanne ja, ja siitä esimerkkejä, miten tällainen sisäinen devaluaatio tehdään. Yksityisellä puolella meillä oli kaksi tapaa korjata tilannetta. Erät yritykset irtisanovat työvoimansa e, ja se tietenkin johti suureen maastamuuttoon mutta sitten toisissa yrityksissä päätettiin kaikkien palkanalennuksesta. Ja nämä yritykset osoittautuivat olevan kaikkein tehokkaimmiksi, minkä nyt huomaamme. Tämä on sellainen oppi, joka Liettuen yrityksille tästä tuli. Hyvä oppi, ja nämä nyt ovat aika tuoreita oppeja vielä kaikille ja jotta me niitä unohtaisi, niin meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta meillä olisi eh, kaikki mahdollinen hyvässä kunnossa yritysten hallinnoinnista, mutta myöskin työlakien pitää vastata tarkoitustaan. Me nyt eh, odottelemme 5-6 prosentin nimelliskasvua palkkoihin Liettuassa Eh, molemmilla sektoreilla. Mutta tietenkin eh, pitää seurata, miten tuottavuus kehittyy. Mielestäni julkisella sektorilla on hyvin paljon tehtä, tekemistä vielä erityisesti energiatehokkuuden eh, sektorilla sillä tavalla, että ja myöskin pitää parantaa niitä edellytyksiä, että joilla ihmiset saavat korkeamman koulutustason tämä euron hyväksyminen tai euron liittyminen on yksi asia, ei tärkein suinkaan, mutta yksi seikka, joka saattaa muuttaa tilannetta työmarkkinoilla paremmaksi ja pääsemme lähemmäksi eurooppalaista keskitasoa. Thank you. Uh, yes, we have... Kiitoksia. Niin, tilanne on mielenkiintoinen, kun ajatellaan näitä suuria pohjoismaisia pankkeja Liettuassa, niiden tytäryhtiöitä – Sanoin juuri, että noin 90 prosenttia pankeista kuuluvat pohjoismaisille pankeille. Eli tämä tarkoittaa, että kolme suurinta tytäryhtiötä, jos tulemme euroalueelle, ja automaattisesti jos olemme mukana tässä yhteisessä valvontajärjestelmässä, niin Euroopan keskuspankki sitten valvoo niitä. Mutta täytyy sanoa, että meillä on hyviä kokemuksia toiminnasta, kun ajatellaan Liettuan valvontaviranomaista ja sitten pohjoismaisia, erityisesti ruotsalaisia valvontaviranomaisia. Näiden kymmenen vuoden aikana suurin piirtein saimme aikaan ainutlaatuisen mallin pohjoismais-balttisen järjestelmän, valvontajärjestelmän. Eli me Valvomme rahoitusalaamme ja suurempia pankkeja yhdessä ruotsalaisten kanssa. Eli nyt, kun olemme mukana tässä valvontajärjestelmässä, niin sitten jatkamme tämän mallin soveltamista. Ja tietysti mukana sitten myöskin Euroopan keskuspankin väkeä. Kiitos oikein paljon sosiaalidemokraattien nimissä Seuraava puheenvuoro, olkaa hyvä. Mulla on siinä aika uhkea meillä tänä olla. Et... Paljon kiitoksia. Olen hyvin ylpeä, että voin olla täällä. Hienoa, että on EU-maita, jotka pystyvät pitäytymään sopimuksissaan, sitoumuksissaan ihan ongelmistaan riippumatta Liettua oli lähellä kriteereiden täyttämistä vuonna 2007. Nyt olemme eläneet kriisin ja Liettua on selvinnyt tästä kriisistä. Ja olen todella iloinen siitä, että Liettua on nyt valmis euroon ja että kaikki kolme Baltian maata voivat pian olla euroalueen maita. Kysymykseni liittyy siihen, miten kansalaiset suhtautuvat tähän suunnitelmaan? Mitä Liettuan kansalaiset sanovat tähän hankkeeseen? Ja onko teillä pohdittu sitä, että riskinä on hintojen nousu ja minkälaisiin toimiin aiotte ryhtyä, jotta voisitte estää hintojen nousun? Virossa ja Latviassa – on turvallisuuspoliittinen aspekti euroon liittyen. Ukrainan valossa onkohan niin, että liettualaiset innostuvat eurosta enemmän? Joka tapauksessa olen hyvin iloinen ja halusin kiittää teitä siitä valtavasta työmäärästä, jonka olette tähän pistäneet. Ryhmämme kovasti tukee tätä hanketta. Thank you, everybody. Uh, thank you for, for this Kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista läheisille naapureille. On tosiaan tärkeää, että kolme Baltian maata, jotka muodostavat yhden talousalueen tai ala-alueen, koska EU on yksi talousalue, eli kyseessä on ala-alue, ja että se olisi nyt euroalueella. meistä. Tämä on yksi syistä olla mukana euroalueella mahdollisimman nopeasti. Sitten näistä kysymyksistä, no tietysti tavallisten kansalaisten näkemykset, niin kuin ennenkin kaikissa euromaissa, ihmiset ovat varovaisia. Ihmiset ovat aina varovaisia, mutta mielestäni me voimme toistaa Viron menestystarina. Vuonna 2011 2012 noin 40-45 prosenttia ihmisistä kannatti euroa, mutta nyt vuonna 2013 vuoden lopussa 78 prosenttia kannatti sitä Virossa. Eli Virossa on jo saada korjata euron hedelmiä. Ja tämä on Latvialle ja meille hyvä esimerkki. Ja me pyrimme siihen, että Selviämme tästä varovaisuudesta ei propagandan avulla, vaan tiedotuskampanjoiden avulla. Ne on jo käynnistetty. Ja tiedotusta sitten aletaan tarjota vuoden jälkipuoliskolla. Ja uskoakseni voimme sitten parantaa ihmisten käsityksiä eurosta. No hintojen nousuriski on tietysti olemassa. Hyvä uutinen on se, että meillä on naapuri, jossa euro otettiin käyttöön tämän vuoden tammikuussa. Ja voimme hiukan katsoa, ovatko hinnat siellä hypähtäneet ylöspäin vai ei. Tämä on todellinen esimerkki, joka voidaan osoittaa tavallisille kansalaisille. Eli he voivat itse käydä Latviassa katsomassa, koska mitään rajaa ei enää ole maidemme välillä. Tietysti valvontajärjestelmä otetaan käyttöön. Meillä on mukana valtion instituutioita, mutta myöskin järjestöjä, kansalaisjärjestöjä ja tiettyjä varoja on osoitettu, jotta voidaan korvata tiettyjä kuluja, joita näillä järjestöillä on. Tällä tavalla voimme harjoittaa tiukkaa valvontaa hintojen osalta. Me emme estä hintojen kehittymistä ylös tai alaspäin, koska se ei olisi taloudellisesti kovin järkevää. Hintakehitystä ei voi estää. Muussa tapauksessa hinnat sitten vaihtelevat rajusti jälkeenpäin. Me emme halua mitään kielteistä kehitystä hinnoille, joten me annamme hintojen kehittyä normaalisti, niin kuin aikaisemminkin. Mutta kansalaisten pitäisi mukautua uusiin hintoihin uudessa, uudella valuutalla. Ja tätä varten meillä on sitten käytössä kaksoishinnoittelu. Ennen kuin euro tulee käyttöön, aloitamme elokuussa tänä vuonna – ja sitten se on käytössä vielä kuusi kuukautta sen kun euro on otettu käyttöön. Uskoakseni tämä riittää. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Onko tämä kivuliasta? No en nyt voi tätä verrata ihan Ukrainan tilanteeseen, mutta tietysti tilanne tällä hetkellä Euroopan keskellä – saa ihmiset miettimään, missä elämme, millaista historiaa meillä on, millaisia toiveita meillä on, mitkä ovat arvomme ja mikä on Euroopan tulevaisuus kokonaisuudessaan. Kiitos teille ministeri. Olkaa hyvä keskuspankin johtaja. Ihan muutama asia tästä keskuspankin roolista inf, inf, inflaatiosta. Me olemme ennustaneet 0,7 prosenttia tälle vuodelle ja numerot osoittavat, että ensi vuonna se voisi olla 1,5 prosenttia, 1,9 prosenttia ehkä vuonna 2016, joten ei ole mitään syytä puhua mistään valtavasta inflaation noususta. Paljon kiitoksia. Alderyhmän puhuja, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää Liettuan edustajia sitä, että tulitte tänne. Varmasti on niin, että Euroopan on hienoa, että Euroopassa on maita, jotka haluavat euroalueeseen liittyä. Euroalue ei ole täydellinen, mutta voimme kuitenkin mennä kotiinkin kertomaan, että tietyt maat ponnistelevat kovastikin, jotta pääsisivät yhteisen valuutan käyttöön. Yksi kysymys vain. Haluaisin kysyä, mikä on kantanne pankkiunioniin? sellaisena kuin sitä on suunniteltu nyt. Kuten täällä on sanottu, pohjoismaiset pankit ovat hyvin tärkeitä maassanne. Haluaisin tietää vain teidän kantanne ja miten sitä voitaisiin parantaa teidän mielestänne. Miten teidän olisi helpompi olla euroalueen maa? Ajattelen pankkisektoria, joka on hyvin riippuvaista erityisesti Ruotsista. Näistä aiheista nyt keskustellaan. Se oli ensimmäinen kysymykseni ja toinen. Haluaisin kysyä myöskin finanssipoliittisen sopimuksen kultaista sääntöä, noudatetaanko sitä Liettuassa, jotta tulevaisuuden kriisit voitaisiin välttää. Voisitteko selittää vähän, mitkä ovat parhaat käytäntöne tässä yhteydessä? Kiitos. Uh, Kiitoksia. Ensin pankkiunioni. Itse olin siellä silloin, kun tämä kompromissi saatiin aikaan ministerineuvostossa viime joulukuussa. Olin Ekofin neuvoston puheenjohtaja silloin, joten se oli hankala kompromissi, mutta konsensus kuitenkin saatiin aikaan. Ja tämä kertoo tilanteesta hyvin paljon. Nyt tiedän, että on vaikeita kolmikantaneuvotteluita parlamentin kanssa, mutta jossain määrin Mielestäni tämä yhteinen järjestelmä on ainutlaatuinen lainsäädäntöprosessi Euroopassa. Tämä on ensimmäinen laatuaan, koska pari kertaa on ollut euroryhmä plus, jossa oli euroryhmän ministereitä sekä ei-euromaiden ministereitä sekä Euroopan parlamentin jäseniä. Ja siellä sitten neuvoteltiin hallitusten välinen sopimus. No tietysti monilla parlamentin esillä tästä epäilyksiä, mutta aikaisemmin tämä oli asia, josta hallitukset ja ministerit päättivät. Mutta kaiken kaikkiaan käsitys on se, että Euroopan parlamentin pitäisi myöskin olla tässä mukana. Ja tämä kahden pilarin rakenne kriisinratkaisujärjestelmässä. Tämähän on ainoa puuttuva palanen pankkiunionissa. Niin uskon, että se tulee toimimaan. Ja voimme saada aikaan sopimuksen parlamentin ja neuvoston välille. Ja voimme myöskin ottaa mukaan komission kolmantena osallistujana. Eli mielestäni olemme hyvin lähellä jotain, josta on hyötyä kaikille jäsenvaltioille, sisämarkkinoille ja myöskin Euroopan kansalaisille. Sitten finanssipoliittinen sopimus. Me olemme juuri valmistelemassa lainsäädäntöä, joka liittyy näiden säädösten siirtämiseen Liettuan lainsäädäntöön, mutta meillä on jo ollut finanssipoliittisen kurin laki, joka hyväksyttiin 2007. Ja sen myötä on tullut käyttöön uusia sääntöjä, jotta voidaan valvoa budjettimenojen kasvua. Mielestäni tämä laki todellakin toimi sen avulla. Päästiin tilanteeseen, joka näkyy myöskin näistä papereista, joita olemme jakaneet. Eli 9 prosentista on laskettu 1,9 prosenttiin ja budjetti on vihdoin tasapainossa 2016. Mutta paljon työtä pitäisi vielä tehdä tällä saralla. Ja meillä on myöskin finanssipoliittiset puitteet kunnallistasolle. No ei sen puute mikään suuri ongelma ole, mutta on parempi, ettei sitten vuoden lopussa tule yllättäviä tuloksia. Ja budjettikurikunnissa otetaan sitten käyttöön tämän vuoden syksynä. Ja ensi vuoden budjetti laaditaan sitten näiden sääntöjen pohjalta. Mutta finanssipoliittinen sopimus siirretään Liettuan lainsäädäntöön tämän vuoden puolella ennen kuin liitymme euroalueeseen, koska sehän on täysin tarpeellista. Niin ehkä johtajalla on vielä jotain sanottavaa tästä pankkiunionista. Kiitos. Aivan kuten täällä sanottiin, niin me jatkamme tätä yhteistyömallia, joka tarkoittaa kansallisten mm, valvontaa viranomaisten yhteistyötä. Täällä johdetaan tiimejä ja EKPn johdolla – on, on kysymys siis mallista, joka toimii meille. Ja me voimme jatkaa tällä samalla mallilla, joka nyt on ollut käytössä. Kiitos. ECRn nimissä. Edustaja Bokaus. Much, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Konservatiivien reformistien nimissä haluaisin myös kertoa, että me arvostamme Liettuan kansaa siitä, että Liettuan kansa on uhrannut niin paljon sen eteen, eikä ainoastaan nyt kriisin aikana, vaan viimeksi kuluneen 24 vuoden aikana, jotta päästäisiin eroon Neuvostoliiton aikaista peruista. Sopeutuminen, siirtymä Baltian maissa on ollut paljon vaikeampaa kuin se, mitä nähtiin keskisessä itäisessä Euroopassa. Itse olen unkarilainen, eikä tiedätte, että Visegrad-mailla oli suhteellisesti parempaa elämää. Ei ehkä kaikissa, mutta joissain ainakin maissa, joten tältä kannalta todella voimme kiitellä sitä, mitä on saatu aikaiseksi ainoastaan Liettuassa, vaan muissakin kahdessa Baltian maassa viimeksi kuluneen 24 vuoden aikana. Yksi seikka, jota tässä kannattaisi erityisesti painottaa, on tuo valuuttajärjestely, josta tiedämme, että se on pakkopaita. Sen tiedämme, että kun maa luopuu rahapoliittisesta itsemääräämisoikeudestaan tällaisella tapaa, niin suurin osa sopeutuksista liittyy tulopolitiikkaan, finanssipolitiikkaan – työvoimapolitiikkaa rakenteellisiin uudistuksiin näillä saroilla. Siinä mielessä on tärkeää painottaa sitä, että se, että on pystytty ylläpitämään tätä valuuttajärjestelyä näin pitkään ilman ongelmia, on todella merkittävä saavutus ja menee paljon pidemmälle kuin ainoastaan niin, että päästiin kriisistä. Tässä on nyt tärkeää läksy opittavana koko Euroalueelle Liettua, Latvian ja Viron tavoin ovat olleet riittävän rohkeita toteuttaakseen sisäisiä devalvaatioita, kun se oli välttämätöntä, koska palkkakustannukset olivat kestämättömällä tasolla, eivätkä vastanneet tuottavuuden lukuja ennen kriisiä. Nyt on tärkeää ehkä toistella joskus tätä esimerkkiä maa, joka onnistui tässä jopa ennen kuin se liittyi euroalueeseen, kun monet maat eivät tähän nyt pysty euroalueella, niin tämä on todella tärkeä läksy ja halusin vain kertoa, kuten, kuinka tärkeänä arvostettavana tekijänä tätä pidän. Kysymykseni, jos voin kommentoida tässä Vennerin tekstiä myös. Ainoastaan ihan pieni kohta tai ehkä virke ulkoisesta rajoituksesta. Eli ajattelen tässä ulkoista velkaa. Toinen asia, joka eurokriisistä opittiin, oli se, että maksutaseella on merkitystä. Aikaisemmin oltiin sitä mieltä, että maksutaseella ei ole enää väliä, se on vain tilasto, tieteellisiä numeroita. Näin ei kuitenkaan ole. Tänä päivänä nähdään, että Liettua kriisin takia, suurten sopeutustoimien takia pystyy nyt välttämään suuren finanssipoliittisen vajeen ja suuren ulkoisen vajeen, joten ei ole tällaisen kaksinkertaisen velan ongelmaa. Mutta Tämä ongelma saattaa nostaa päätään uudestaan ja on tärkeää nähdä, että maksutaseen vaje on alhainen myös siksi, että kasvu ei ole kovin suurta. Liettua tarvitsee siis lisätöitä, lisää investointia tässä yhteydessä. Jos investoinnit lähtevät uudestaan liikkeelle, niin saattaa käydä niin, että maksutaseen vaje vähän kasvaa. Ja miten haluat voitte pyrkiä hoitamaan tällaisen tilanteen. Kiitos paljon. Kiitos, käytitte oikeastaan kaiken ajan kysymyksen esittämisen, joten arvostaisin, jos keskuspankin johtaja ja ministeri voivat puhua lyhyesti. Okay. Niin. Okei. Okay. Okay, thank you. So I, I... Kiitoksia. Yritän hyvin lyhyesti vastata tähän kysymykseen. Tämä ei ole mikään helppo kysymys kuitenkaan. Uskoisin, että nyt me olemme vähän toisessa ulottuvuudessa kuin mitä olimme vuonna 2008 ennen kriisiä. Mitäs tulee tähän mahdolliseen hallinnointiin, näiden molempien kuplien hallinnoimiseen tulevaisuudessa, niin siihen meillä on nyt tämä makrotason valvonta käytessä Ja tämä tarkoittaa, että keskuspankki voi hyvin nopeasti puuttua kaikkiin niihin muutoksiin, joita taloudessamme tapahtuu, erityisesti kiinteistömarkkinoihin. Kuten sanoin, meillä on Liettuassa, meillä on hyvin sitovat säännöt mitä tulee näihin sito, sito, sidoksiin bruttokansantuotteen ja vajeen välillä. Meillä eh, on nyt parlamentin tarkoituksena laajentaa tätä makrotalouden valvontaa haarukkaa ja siitä nyt käydään parlamentissa keskusteluja. Me toivomme, että meillä olisi uusi Eh, laki pian, jos keskuspankki saisi enemmän valtuuksia eh, puuttua asioihin ja toivomme, että se olisi tänä vuonna. Eli kaikki nämä työkalut sitten jatkossa auttavat meitä eh, torjumaan sellaisia tapauksia, joita meillä menneisyydessä oli. Kiitoksia. Ministerillä ei ole lisättävää, eli sitten vihreät ja Beset. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tervetuloa ministeri ja johtaja. Ja tervetuloa myöskin Liettualle. Olemme iloisia siitä, että tilanne on näin hyvä. Että eurokriteerit maanne osalta ovat nyt täyttyneet. Ja erityisesti, erityisesti teillä on poliittista tahtoa liittyä euroalueeseen. Se ei ole mikään ala-alue, vaan pikemminkin superalue Euroopassa. Te olette hyvin myönteisiä nyt hetkellä, jolloin Ukrainan kysymys painaa hyvin paljon, kun ajatellaan tätä aluetta. Kolme kysymystä nopeasti. Ensinnäinen, ensimmäinen liittyy siihen, jonka EPPn kollega ja liberaalien kollega esittivät liittyen pankkijärjestelmän riippuvuuteen ruotsalaisista ja pohjoismaisista pankeista. No, johtaja, te vastasitte siihen ja puhuitte tästä hienosta yhteistyömallista, joka teillä on ruotsalaisten valvontaviranomaisten kanssa. En tiedä, onko se kuitenkaan riittävää, kun ajatellaan nyt tätä haurautta, jota riippuvuus ulkomaisista pankeista aiheuttaa. Tässä on pieni ristiriita, eli liitytään euroalueeseen ja sitten on kuitenkin yhteistyötä ruotsalaisten pankkien kanssa, joilla ei ole euroa. Eli tätä kysymystä pitäisi käsitellä vähän syvällisemmin ja haluaisimme tietää, onko teillä kestävä järjestelmä käytössä. Sitten finanssipoliittinen järjestelmä – Teillähän on tämä kiinteä veroaste, eli sama veroaste tuloveron osalta. Tämä järjestelmä mielestämme aiheuttaa sosiaalista epätasa-arvoa, mutta se ei myöskään ole kovin kestävä, jos ajatellaan pitkällä aikavälillä tai jos ajatellaan julkisen talouden tasapainoa. Onko teillä tavoitteena siirtyä kohti progressiivista verotusta tuloverotuksen alalla. Ja sitten kolmas kysymys. Nyt kun tulette euroalueelle, me olemme siitä iloisia, mutta millä tavalla te aiotte puuttua näihin suurin haasteisiin, joita on euroalueella? Minkä tyyppistä hallintoa te näette euroalueella? Tästähän keskustellaan hyvin paljon. Kannatatteko erityistä budjettia euroalueelle ja kannatatteko sitä, että vähitellen yhteisvastuullistetaan maiden velkoja. Kiitos. Ministeri, olkaa hyvä. Uh, thank you for your questions. I think I will... Kiitos kysymyksistä. Pankkisektori ja suhteet Ruotsiin. Ehkä annan kysymyksen eteenpäin keskuspankin johtajalle – Tasavero on ollut meillä käytössä ja siitä on keskusteltu sen muuttamisesta paljon. Samanaikaisesti yksi kysymyksistä, joka käsittääksemme tulisi muuttaa, on se, että verotus on vähän tavallista korkeampaa työvoimakustannusten osalta. Voisimme ehkä kuvitella tulevaisuudessa että siirryttäisiin progressiivisemman verotuksen suuntaan. Meillä on progressiivinen verotus, kyllä, verotettavan tulon osalta, työntekijöiden osalta, mutta progressiivisempa järjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön ei niin, että lisätään korkean tulon osalta sitä, vaan pienennetään sitä tasoa pienituloisten osalta. Me pyrimme edistymään tässä kysymyksessä tänä vuonna ja lisäsimme sitä summaa, jota ei veroteta. Se liittyy maassamme omiin tuloihin tietyn kaavan mukaan. Ja tässä otetaan huomioon, että jos saadaan puolitoista kertaisena keskitulo, niin silloin ei nauti tästä verottomuudesta. Eli kyllä meillä on tavallaan progressiivinen verotus, vaikka progressiivista veroprosenttia ei ole. Tämä on kysymys, jossa varmasti voidaan kehitellä näitä edelleen. Euroalueen hoidosta sanoisin, että hallinnon parantaminen on tärkeää, että saadaan tehokkaampaa työtä tehtyä. Toisaalta näin, että me toimet, joihin on viime vuosina ryhdytty, erityisesti Sixpackin ja Tupakin lainsäädäntöpakettien kautta ennakoivan valtion budjettien tarkastelun kautta esimerkiksi tehdään askeleita oikeaan suuntaan. Joskus Ecofinissä – nähdään, että järjestelmästä tulee niin monimutkainen, että se nieläisee meidät kaikki. Joten meidän täytyy jotenkin järjestellä, miten nämä kaikki ihan välttämättömät, järkevät järjestelmät saadaan toimimaan hyvän aikataulun mukaan. Mutta tällä tapaa mielestäni kyllä päästään paremman hallinnon suuntaan, mutta jotta kaikista näistä suunnitelmista tulisi todellisuutta. Tarvitaan vielä tiukka työntekoa parin kolmen vuoden ajan ja sen jälkeen meillä voi olla käytössä hyvin tehokas järjestelmä finanssipoliittisen valvonnan osalta euroalueella. Tietenkin rinnakkain tässä pitää etsiä myös uusia hallinnon parantamismahdollisuuksia, mutta tämä on nyt ainoa tapa meidän edetä mielestäni. Mitä sitten tulee siihen hoidetaanko velkoja yhdessä. Minä suhtaudun tuohon nyt melko skeptisesti yksinkertaisesta syystä. Euroalueen tilanne oli melko toisenlainen vuonna 2007. Meiltä meni tämä tavoite silloin ohi, mutta jotkut maat otettiin mukaan ja saivat valtavasti edistystä halvan rahan kautta, ja tästä ei ollut oikeastaan varsinaisesti etua kansantalouksille. Tämä on riski, joka nähdään nyt Liettuassa. Ei pitäisi nyt liikaa innostua näistä edullisista luotoista, vaan olla aina hyvin varovaisena silloin, kun varoja käytetään, kun käytetään lainarahaa. Mielestäni tämä on nyt asia, joka on opittu ja me olemme valmiita käyttäytymään hyvin vastuullisesti. Kiitos. No. Kiitos ministeri. Ja olkaa hyvä, keskuspankin johtaja. Kiitos. Haluaisin lisätä vielä jotakin. Ensimmäinen kysymyksenne varmaankin liittyy siihen, miten Ruotsin pankkien rahoitus äh, toimii. Sanoisin, että kriisin jälkeen vuonna 2009 meillä oli eh, hyvin jyrkkä BKTn lasku. Ja sitten ruotsalaisten pankkien rahoitusmalli, eh, näiden tytäryhtiöiden malli, eh, sitä muutettiin hyvin paljon. Ja nämä lainat lainoitettiin sivu- tai tytäryhtiöiden lainat tulivat emoyhtiöltä pääasiassa. Mutta nyt meillä on malli, joka on sellainen, että tytäryhtiöt e, nimenomaan perustavat lainoituksensa kotimaisiin talletuksiin. Ja se tarkoittaa sitä, että pääasiallinen rahoituslähde e, lainasektorilla – on peräisin siis kotimaisista lähteistä, talletuksista, joita on tehty meidän omassa maassamme. Tämä on se suurin muutos, mikä on tapahtunut pankkijärjestelmässämme kriisin jälkeen, kun verrataan näitä kriisivuosia ja nykytilannetta. Oikein paljon kiitoksia. Sitä Eh, evo, pozdravljam ministra i guvernera. Kiitoksia. Haluaisin toivottaa ministerin ja johtajan tervetulleeksi ja ensinnäkin haluaisin kiittää ministeriä tästä tekstistä. Omassa tästä tiedotteesta löytyy tietoa näistä kokemuksista ja onnittelut kaikesta edistyksestänne julkisrahoituksen alalla ja finanssipolitiikan alalla ja myöskin siitä, että olette uudistaneet rakenneuudistuksia, joilla on vahvistettu työmarkkinoita. Tämän ansiosta vuodesta 2011 teillä on ollut kasvua ja uskon, että onnistutte pääsemään euroon 2015. Te tulitte tänne keskuspankin johtajan kanssa ja te täydennätte toisianne hyvin näissä vastauksissa. Minä haluaisin nyt erityisesti tietää tästä toimielinten välisestä yhteistyöstä valtiovarainministerin ministeriön ja keskuspankin välillä, kun kyse on finanssi- ja rahapolitiikasta. Onko tämä yhteistyö muodollista institutionaalisesti ja ohjelman puolelta – ja onko teillä yhteisiä toimenpiteitä, joilla tuetaan yrittäjien luotottamista? Oletteko täytäntöönpanossa ja suunnittelussa tehneet yhteistyötä? Kiitos kysymyksestä. Todella oli ilo antaa tämä teksti teillekin. Teimme tässä tarkkaa työtä ja olen hyvin iloinen siitä, että se sai niin hyvän vastaanoton yhteistyöstä. Muodollista toimielinten välistä yhteistyötä hallituksen, valtiovarainministerin ja keskuspankin välillä ei voi olla. Tietenkin meillä on valiokunta, joka käsittelee euro- lähestymistä. Pääministeri, valtiovarainministeri ja keskuspankin johtaja ovat tässä komiteassa mukana. Meillä on hyvää epämuodollista yhteistyötä, erityisesti euron käyttöönottoon liittyen. Mitä tulee yhteisiin toimiin, joilla tuettaisiin pk-yrityksiä ja niin edelleen, nämä ovat talouspoliittisia kysymyksiä. Liettuan keskuspankki ei ole näistä kysymyksistä vastuussa. Tämä on yksinomaan hallituksen vastuulla ja myös lainsäätäjän kontolla, parlamentin siis. Joten meidän pitäisi mielestäni tehdä meidän työmme ja Liettuan keskuspankilla on oma tehtävänsä mandaattinsa hyvin tiukasti määritellyt. Ehkä keskuspankin johtaja haluaa käyttää muutaman sanan tähän. Kiitoksia, mitä tulee yhteistyöhön instituutioiden välillä, siis valtiovarainministerin ja Liettuan keskuspankin välillä, niin valtioministeriöllä on oma lain, lakiperusteinen asemansa, mutta me olemme siitä riippumattomia. Euroopan keskuspankit ovat riippumattomia ja niillähän on aivan oma asemansa. Mutta meidän tapauksessamme hän on niin, että Liettuan keskuspankki on, on tällainen säätelijä, se on koko rahoitusjärjestelmän valvoja. Ja sillä sektorilla meillä on yhteistyötä hyvin paljon valtiovarainministeriömme kanssa. Mutta miten sitä rahapolitiikkaan tulee, niin te tiedätte, että tällä hetkellä meillä Meillä on ähm, järjestelmä 1994. Se tarkoittaa sitä, että mm, rahapolitiikassa meillä on tällainen tuonti vetoisuus. Eli meillä tällä hetkellä ei ole valtiovarainministerin kanssa tekemistä paljon. Sitten mitä tulee muihin asioihin, Me teemme hyvin tiivistä yhteistyötä valtiovarainministeriön kanssa uudesta laista, joka perustuu sixpackiin ja twopackiin. Tämä laki eh, lain on tarkoitus astua voimaan ensi vuoden alussa. Me näemme oman roolimme keskuspankkimme eh, roolin tällaisena talouspoliittisena neuvonantajana. Joten näin. Thank you, Governor. Now give the... Kiitos. Edustaja Simon. Minister, Kiitos paljon puheenjohtaja ja ministeri. Hienoa, että tapaamme täällä jälleen. Kuten kollegat aikaisemmin sanoivat, minäkin haluaisin painottaa sitä, että mielestämme on hienoa, että lähditte tälle vaikealle tielle pyritte euroalueen jäseneksi ensimmäinen ensimmäistä 2015 alkaen. Kunnioitan kovasti ponnisteluita, joita olette tehneet viime vuosina vastataksenne kriisiin. Tästä kuulimme tänään lisää, mutta minä pohdin vähän lukuja, joita olen lukenut siitä, miten liettualaiset tukevat euroa. Enemmistö siis tuntuu vastustavan euron käyttöönottoa. Ja olin tästä vähän ällistynyt siksi, että jos ajatellaan kuormitusta, joka on syntynyt uudistusten takia, joita viime vuosina on tehty, olivat siis suuria ponnisteluita ja vaativat paljon, joten ehkä ajatellaan, että perusteettomasti ajateltaisiin, että se mitä on jäljellä nyt on melko vähäistä verrattuna siihen, mitä on jo tehty. Ja silti kuulen, että enemmistö vastustaa euroa. Haluatte valvoa hintakehitystä, vaikka ette halua ehkä suoraan puuttua hintojen kehitykseen. Sanoilla sanoitte, että julkisuuskampanja euron eteen olisi paikallaan. Kysymykseni menee kuitenkin vähän pidemmälle. Vaikka julkisuustyötä tehdään, niin ihmistä kiinnostaa oma rahapussi ja se, mitä tapahtuu ihan lähipiirissä. Mitä ajattelette lyhyellä aikavälillä, ei pitkällä aikavälillä, mutta lyhyellä aikavälillä, mitä myönteisiä muutoksia syntyy euron käytönoton kautta. Sellaisia muutoksia, jotka ihmiset voivat kokea, nähdä. Ja sellaisia tapahtumia, jotka ehkä muuttaisivat suhtautumista euroon. Toinen kysymys oli hienoa, että puhuitte siitä, että pankkiunionissa toivotte, että parlamentti tulee tiukemmin työhön mukaan. Tiedätte aikaisemmista keskusteluista sen, miten tiukasti on kritisoitu sitä, mikä menetelmä valittiin, kun lähdettiin keskustelemaan siitä, miten yhteiset pelastusjärjestelyt hoidetaan. Puhuttiin hallitusten välisestä työstä ja kysyisin nyt teiltä, mitä mieltä olette tulevien ongelmien alla, mitä tehdään parlamentin osalta – kun ajatellaan pankkiunionia, pelastusjärjestelyitä, vakausvalvontamekanismeja, Tässä ei ole edistetty parlamentin demokraattista valvontamahdollisuutta. Minä haluaisin tietää, miten te suhtaudutte siihen, että kehitellään euroa hallitusten välisenä yhteistyönä, kun olette vastuussa olevan ministeri euron maan edustajana – Voidaanko tällainen työ toistaa tulevaisuudessa vai olisiko parempi lähteä toisenlaiselle tielle? Kiitos. Thank you, minister. Kiitos ministeri, olkaa hyvä. Very complicated. Niin tämä, tässä oli monimutkaisia kysymyksiä. Kun otetaan käyttöön uusi valuutta, niin lyhyellä aikavälillä saattaa olla vaikutuksia, jotka ovat kooltaan rajallisia. Olemme puhuneet euron myönteisistä vaikutuksista, koska se parantaa investointi ilmapiiriä. Eli jo nyt voidaan nähdä, että meillä on enemmän investointeja ensi vuoden tammikuusta lähtien, vaikka mitään muodollista päätöstä ei ole tehty. komissio, Euroopan keskuspankki, ECOFIN ministerit, valtioiden päämiehet ja myöskin te hyväksytte tämän päätöksen tai teidän seuraajanne heinäkuussa. Investointiilmapiirin paraneminen tuetuja kaikille pitkällä aikavälillä. Tietysti on sitten lyhyen aikavälin säästöjä, kun ei tarvitse esimerkiksi maksaa valuutanvaihtomaksuja. Korkotaso laskee. Devaluaatioriski voidaan poistaa investointilaskuista. Ja nämä sitten toteutuvat välittömästi lyhyellä aikavälillä. Seitsemässä vuodessa Liettuan pankki on laskenut, että että voisi säästää 700 miljoonaa euroa suoraan, kun otetaan euro käyttöön. No tietysti sitten etujen lisäksi on myöskin kuluja, jotka pitää vähentää. Esimerkiksi tieto, teknisten järjestelmien parantaminen ja niin edelleen. Eli etuja on, mutta miten ne kansalaiset sitten ne näkevät, en osaa sanoa. Mutta välittömät vaikutukset ovat, että ihmiset saavat halvemmalla luottoa. Ja Meillä on sitten sisäisiä indeksilukemia, jotka muutetaan Euroborin muotoon. Mutta enää ei tarvitse vaihtaa rahaa, kun käy vaikka Latviassa, Virossa, Saksassa, Ranskassa tai muissa euroalueen maissa. Tärkeimmät edut tulevat sitten myöhemmin. Tietysti jollain tavalla täytyy tästä tiedottaa ihmisille, jotta valtaosa kansalaisista tukisi euroa, niin kuin tapahtui Virossa. 78 prosenttia virolaisista tukevat nyt euroa. Ja oikaisisin nyt tämän sanamuodon. Enemmistö ei ole vastaan, vaan se on kriittinen ja varovainen euron suhteen. He eivät halua välttämättä pitää kiinni vanhasta valuutasta, he alkoivat vain miettiä, millä tavalla heidän oma elämänsä paranisi. Kaikki eivät usko, että euro tässä tepsii, mutta sitten toinen kysymys. Tämä hallitusten välinen sopimus, yhteinen kriisinratkaisumekanismi. Se ei ole pelkästään hallitusten välinen sopimus. Se täytyy saada käyttöön, jotta voidaan varmistaa, että koko koneisto toimii. Eli koneisto on asetus, ja tästähän käydään kolmikantaneuvotteluita komission, parlamentin ja neuvoston välillä. Ja on ratkaisevan tärkeää mielestäni, että kaikissa keskusteluissa, kolmikantaneuvotteluissa tästä asetuksesta mukaan otetaan keskustelun ja siihen, kun laaditaan hallitusten välisiä sopimuksia Eli mielestäni parlamentilla on paikkansa ja se on mukana tässä prosessissa. Kiitos. I remember... Kiitos. Minä muistan oikein hyvin, kun kävin 2006 ensimmäistä kertaa Liettuassa. Minä keskustelin yliopiston professorien ja opiskelijoiden kanssa Eh, Vilnan eh, yliopistossa. No silloin odotettiin jo euroa, mutta se ei tapahtunut, vaikka silloinkin täytettiin kriteerit. Inflaatorinen näkemys ei ollut suotuisa ja, ja sitten kävi ilmi, että asiat eivät olleet niin kuin piti olla ja hyvin paljon se johtui näistä energian hinnoista. Nyt itse asiassa kysymys on aivan sama. Te olette hyvin riippuvaisia energian tuonnista Venäjän federaation suunnalta nimenomaan. Ja juuri tänään ministerit eh, neuvostossa päättävät näistä sanktioista Venäjän suhteen. Ja me emme tiedä, että minkälaisia kostotoimia Venäjä tässä sitten mahdollisesti antaa. Teille saattaisi käydä niin, että jälleen olisitte vaikeassa tilanteessa Eh, energian saannin suhteen ja myös tietenkin hinnan suhteen. Onko teillä nyt joku B-suunnitelma siinä tapauksessa, että tällaisia energian toimitusongelmia tulee? Ja jottei tämä euroon liittyminen nyt sitten tällaisen kehityskulun myötä vaarantuisi? Toinen kysymykseni liittyy julkisen alan eläkkeisiin ja palkkoihin. Te kerroitte, että teille on tulossa tällaista progressiivista verotusta enemmän sovellettavaksi parin kolmen tulevan vuoden aikana. Te olette päättäneet alentaa palkkoja ja, ja myöskin näitä eläkkeitä. Ja sitten kuitenkin perustuslain suhteen tämä toidettiin kestämättömäksi ja näin ei voi tehdä. No nyt kysymykseni liittyy tähän, että te haluaisitte eh, nyt lisätuloa muuttamalla verotuksen rakennetta. Onko se, eh, tuleeko siitä tulokseksi sama tulos, jos te olisitte voineet panna täytäntöön nämä muutokset, mitä yrititte? Thank you, Wolf. Kiitos, Wolf. Meillä on varasuunnitelma, suunnitelma B, ja sen lisäksi täytäntöönpanemme tätä suunnitelmaa jo ponnekkaasti. Kuten alustuksessani sanoin, me olemme suunnitelleet, että nestetetyn maakaasun terminaalit saadaan toimintaan tämän vuoden aikana. Me työstämme lisää yhteyksiä sähköverkon osalta läntiseen Euroopan myös Ruotsiin ja kaikki nämä askeleet ja lukuisat muut askeleet toteutetaan, jotta päästäisiin eroon tuosta totaalisesta tuontiriippuvuudesta. Olemme nyt hyvin riippuvaisia Gazpromista ja Venäjältä tuodusta sähköstä. Uskoakseni melko pian olemme valmiita käyttämään vaihtoehtoisia energian toimitus lähteitä, joilla on poliittinen rooli varmasti, kun neuvotellaan mainitun Gazpromin kanssa ja idän energiantoimittajien kanssa. Me ajattelemme energiakysymystä, kyllä pohdimme sitä, meillä on strategioita ja tämä asia on Wernerin mietinnössä keskeisinä esillä. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että tämä tulee toimimaan sisäisen devalvaation vaikutuksista. Tästähän on jo keskusteltu teidän ja meidän kesken eläkkeet. Kyllä, eläkkeistä saatiin perustuslaisen tuomioistuimen päätös, jonka mukaan eläkkeitä ei saataisi leikata ilman kunnollisia korvaavia toimia tulevaisuudessa ja me odotamme tai meillä on muita perustuslaisen tuomioistuimen päätöksiä viikon tai kahden takaa, että tuo tarve kompensoidaan nähtävä yhteydessä siihen, miten julkinen sektori pystyy tähän. No, mielestäni tämä on melko hyvä uutinen meille. Me voimme siis ratkaista nämä avoimma, avoinna olevat kysymykset hyvässä järjestyksessä. Ja tällä tapaa aiommekin toimia. Katsotaan sitten, mitä mahdollisuuksia meillä on tulevia vuosia ajatellen ratkoa näitä korvauskysymyksiä. Ja etenemme tässä askel askeleelta pidemmän aikaa. Tätä kai, jos tarvetta on tällaisille toimille joskus tulevaisuudessa, tulevien hallituksen aikana, ajattelen hyvin kaukaista tulevaisuutta nyt – Toivon, ettei näkään ollenkaan, mutta jotkut ovat tällä eri mieltä kanssani, mutta meidän on tiedettävä, mikä on laillista, mikä ei. Perustuslaillinen tuomioistuin katsoi sitä, mitkä ovat palkan leikkaamismahdollisuudet, jotka ovat laillisia, perustuslain mukaisia, mitkä eivät. Suhteettomat leikkaukset olivat laittomia suhteellisesti voitaisiin ehkä kuitenkin leikata Liettuan taloudellisen tilanteen mukaisesti. Tämä on toinen hyvä uutinen meille ja me toivomme, että tällaiset ongelmat voidaan ratkaista tulevaisuudessa. Kiitos. Lopuksi edustaja Giegold on pyytänyt puheenvuoroa, jos on muita puheenvuoropyyntöjä. Meillä taitaa olla vähän aikaa. Edustaja Giegold, ensin olkaa hyvä. Isma, eh, niin minäkin haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi ja onnitella teitä. Tämän hieno päätös ja hyvä uutinen kaikille euroalueen jäsenille. Tämä on merkki siitä, että euroalue kasvaa edelleen. Tämä on myöskin poliittinen merkki, jota ei pidä aliarvioida ja kiitokset tästä. Monet huolenaiheet, jotka tulivat esille, ovat vähän liioiteltuja, koska tehän olette jo tässä vaihtokurssi kakkosvaiheessa, ja te olette oikeastaan jo euroalueen jäsen. No, tässä on vielä tämä yhteispäätösmahdollisuus, te ette menetä mitään, mutta tämä liittyy nyt tähän liotteluun ja symboliikkaan. Ja mielestäni kansalaisten käsitys tulee muuttumaan. Jos olisitte kysyneet saksalaisilta, haluaisivatko he euron, niin vast- valtaosa olisi vastustanut sitä, mutta nyt valtaosa kansallisista tukee euroa. Eli tilanne sitten rauhoittuu aikanaan, eli kiitoksia tästä. Yksi lyhyt kysymys. Sanottiin, että teillä on tätä yhteistä pankkivalvontaa sitten, ja teillä on ollut tätä aikaisemminkin jo, ja sitten finanssipoliittinen sopimus, te olitte siinäkin mukana. Entä sitten tämä transaktiovero? Tässähän on eurovaltioiden välistä yhteistyötä, ja olisi hyvä, jos voisitte päättää liittyä tähän vahvistettuun yhteistyöhön, ja haluaisin tietää, mikä on kantanne, mikäli olette lähdössä tähän suuntaan euroalueella? Uh, thank you Sven. Uh, thank you for... Kiitos. Kiitos näistä kaunista sanoista. Me tietenkin ymmärrämme, että me, meillä on ollut euroalue olemassa jo 2002 asti. Me, meillä on nyt jo tietoa siitä, kuinka vaikeina aikoina on toimittava. Me tiedämme mitkä ovat olleet hyviä aikoja, mitkä ovat huonoja aikoja ja olemme hyvin paljon tästä oppineet. Toivon, että olemmekin oppineet sitten Transaktiovarosta verosta meillä ei ole vielä virallista kantaa me emme ole tässä vahvistetussa yhteistyössä, emme ole siihen vielä anoneet mukaan. Mutta tulevina kuukausina eh, tämä kysymys eh, transaktioverosta tulee keskusteltavaksi. Minä näin sen Kreikan puheenjohtajakauden esityslistalla. Ja meidän täytyy sitten katsoa, minkälaista edistymistä on tapahtunut näissä kysymyksissä. Sen mukaan, mitä minä tiedän, edistyminen on ollut hyvin hidasta. Ja luulen, että meidän kaikkien pitää vähän miettiä, kuinka tästä eteenpäin. Mutta minkälaisia muodollisia päätöksiä asiasta ei ole siis vielä tehty. Okay. Kiitos keskuspankin johtaja. Haluatteko lisätä jotain? Jos ei, niin esittelijä Langen saa loppupuheenvuoron. Lyhyt kysymys kollega Gigolin puheenvuoron jälkeen, kun sanoi te voitte olla mukana 19 jäsen ja näin otetaan käyttöön erilaiset säännöt keskuspankin neuvoston lukumäärän, jäsenten lukumäärän osalta. Saksassa tästä on keskusteltu, siitä ei tule minun mietinnössäni tärkeää kysymystä, mutta onko tästä jo keskusteltu, kun käsittääkseni lukumäärää leikataan ihan merkittävästi. Neljällä suuremmalla on neljä äänioikeutettuja muilla vielä vähemmän. Eli onko sovittu jo sitä, miten näitä muutoksia tehdään? Onko siellä kuukausi kerrallaan e, erilainen kokoonpano vai kuinka tämä asia hoidetaan? Finally, minister. Lopulta herra ministeri tai keskuspankin johtaja. But, uh, I will first give the... Ensin keskuspankin johtaja. Olkaa hyvä. Thank you. It's a very good... Kiitoksia. Tämä on hyvä kysymys. Vastaan lyhyesti. Ne, joilla ei ole äänivaltaa, eivät kuitenkaan jää ilman ääniä. Eli tämä on tärkeä periaate, joka toimii tulevaisuudessa myöskin. Voimme vain odottaa, että päätös Liettuan liittymisestä euroalueeseen tehdään taloudellisen edistyksen indikaattorien pohjalta ja katsotaan jäsenvaltioiden tilannetta. Ja tietääkseni valtaosa päätöksistä tehdään ja toivottavasti ne tullaan tekemään konsensuspohjalta. Kiitos teille ja lopulta ministeri loppupuheenvuoro, jos haluatte. Uh, uh, Tässä on ehkä 20 sekuntia vain aikaa vastata. Haluan nyt kiittää parlamentin edustajia, e, meidän eurooppalaisia edustajiamme korkeammalla tasolla. On hyvin hyvä, että te e, tuette meitä ja on hyvin tärkeää, että, että teidän poliittinen tukenne tulee Liettuan jäsenyydelle euroalueessa. Ja nythän tämä siirtyy seuraavalle parlamentille, joka sitten varsinaisesti äänestää tästä asiasta uskoakseni heinäkuussa. Hyvin vaikea, vaikea asia. Tällä tavalla ensimmäistä kertaa tapahtuu, että tämä parlamentti käsittelee sitä, mistä seuraava vasta äänestää. Mutta me teemme parhaamme siten, että tulevan parlamentin jäsenet pääsevät konsuksessa, konsuksessa tästä asiasta äänestämään ja että he äänestävät meidän liittymisen me puolesta 19 luotettavana osapuolena kiitän teitä poliittisesta tuesta. Minister. Kiitos oikein paljon teille, ministeri, keskuspankin johtaja. Pidämme ihan hetken tauon ennen kuin siirrytään esityslistalla eteenpäin. move on, Wester Langen? No niin, sitten. Werner, oletko sinä lähdössä? We move on to next item of the agenda point. Seuraava kohta, kohta neljä. Mietitön luonnos. Euron mahdollinen käyttöönotto Liettuassa Esittelijä on Langen. Eli Werner, ole hyvä. Okei. Okay, eh, vielen dank. Eh, Kiitos paljon. Puheenjohtaja, meillä oli mahdollisuus keskustella valtiovarainministerin ja keskuspankin johtajan kanssa monista aiheista. Minun mietintöluonnokseni on nyt ollut jonkun aikaa käytössä. Nyt se on myös eli kieliversioina kolmas kolmatta virallisesti saatiin tämä teksti valmiiksi ja tässä luonnoksessa on keskeisimmät kysymykset, joista nytkin keskustelimme. Tähän mennessä saatujen mietintöjen pohjalta selkeä kyllä jäsenyydelle, mutta aikatauluongelmia meillä on. Ja ne liittyvät myös tietoihin. Lopulliset tiedot luultavasti saadaan vasta toukokuussa aikaisemmin emme lopullista arviota voi esittää. Kaikkien nyt käytössä olevien tietojen pohjalta ja ennen kokoustamme käytiin kahdenvälistä keskusteluakin äsken kuultujen herrojen kanssa ja kaikkien käytössä olevien lukujen pohjalta taloustilanne vakautuu entisestään. Eikä ole mitään syytä nyt epäillä sitä, etteikö talven ennusteet saa vahvistusta kevään aikana, joten voimme lähteä siitä, että Liettua vielä edistyy tiellä euron suuntaan. Kuitenkin vaalien takia meidän täytyy viimeisessä kokouksessamme luultavasti 4. huhtikuuta päättää kannastamme ja antaa tämä kanta sitten edelleen tulevalle parlamentille. Tässä tämä objektiivinen hankaluus. Selkosanoin tämä tarkoittaa sitä, että tarkistusten jättämisen määräaika on melko lyhyt. Tällä viikolla on esitetty, mutta käsittääkseni tällä on laaja tuki ryhmien puolelta tukea Liettuan tietä euroalueeseen ja äänestää liittymisen puolesta. mutta ei tätä ihan hätätää voi tehdä, vaan ehdottaisin, että tämä mietintö luonnoksen pohjalta voidaan työstää sinne tarkistuksia mukaan. Tarvitaanko varjoesittelijöiden kokousta? Siitä voidaan sopia, kun tarkistukset on meillä. Muuten ehkä kaikki voidaan työstää mukaan. Tai sitten järjestetään varjoesittelijöiden kokous. Tästä mietinnöstä, mietintöluonnoksesta sanoisin vielä muutaman sanan. Puhutaan siis liittymisen puolesta liettua lääntymiskriteereihin vastaa tuoreman kertomuksen mukaan 3. toukokuuta. Saatiin hyvin myönteinen IMFn raportti niin, että IMFkin voi tietojen pohjalta tukea eurojäsenyyttä alhainen inflaatio taso ja vuoden 2009 kriisin jälkeen on osoittanut selkeää kasvua. Työttömyys on vähentynyt eikä ole jännitteitä. Liitin ja euron vaihtokurssissa. Se on sidottu euron jo vuonna 2002. Nimelliskorko on alhaisella tasolla. Maastrichtin kriteereihin on vastattu. Makrotalouden epätasapaino-ongelmia ei ole. Liettuan parlamentti on tammikuussa muuttanut useaa lakia ja lisää muutoksia tehdään, kuten keskuspankin johtaja sanoi, mitä tulee käytännön euron käyttöönottoon. Eli aikataulussa ollaan. Liiallisen alijäämän menettely on päättynyt ja energiariippuvuuskysymys otettiin monta kertaa esille. Tuolla on oma suunnitelmansa, mikä liittyy energiatehokkuuden parantamiseen ja siihen, että vähennetään riippuvuutta energian tuonnista. Kohdassa 12 viittasin siihen, että komissio on todennut, että ei puhuta kahdesta Ignaliinan tai kahdesta ydinvoimalasta, vaan kaksi toimivaa reaktoria siellä. Tämä voidaan sopeuttaa kyllä teknisesti yli 1000 megawattia per reaktori, joten suurimmista reaktoreista oli kyse, jotka ovat ottaneet paljon sähköä tälle alueelle. Ensimmäinen otettiin käytöstä vuonna 2006, toinen vuonna 2009 vuonna 2008 keväällä kävin paikan päällä vakuuttumassa ja muistan vielä, kollega Harms esimerkiksi oli siellä vihreistä myös ja muistan vielä Venäjän laitosjohtajan ja insinöörin kannanotto, joka rupesi lähes itkemään, kun hän sanoi, että Euroopan unioni on pistänyt 300 miljoonaa turvallisuuteen ja aikaisemmin reaktoria kohden oli noin 30 ilmoitusta ongelmista ja nyt ei ole mitään tai ehkä yksittäinen ollut. Ja nyt tämä lapsi, jota olen hoitanut 30 vuotta, on otettava käytöstä, kun se vihdoinkin toimii. Sanon tämän ihan vain siksi, että voisin selkeästi osoittaa, että ihan kaikkialla ei oltu niin innostuneita EUn päätöksistä ja osa syy siihen, että ollaan niin Venäjästä riippuvaisia, on juuri se, että suljettiin tämä ydinvoimalla, mutta tätä ei voida muuttaa. Tämä on tehty päätös, mutta kun kriittisesti arvioimme tilannetta, meidän on otettava huomioon tämän päätöksen vaikutus kaikkiin Baltian maihin. Kohdassa 15 puhutaan luvuista, joita nyt on. Tuorempia tietoja ei vielä ole. Liettuan keskuspankki on nähty tiettyä maksukykyisyysasteen laskua, mutta kuultiin, että se on vakaata. 38,3 prosenttia mainitaan minun mietintöni luonnoksessa. 41,2 on tuorein luki, eli vakaa, luku, eli vakaa voidaan laittaa eikä hiukan laskeva. Ja mitä kansalaisiin tulee, täällä on kysytty kansalaisten kannoista, vähän skaptisella kannalla kansalaiset ovat, mutta kun tiedotuskampanja lähtee liikkeelle, niin kuin sen tulisi vielä tänä keväänä Liettuossa lähteä liikkeelle, niin kansalaiset tulivat tiedostamaan, miten saadaan uusia mahdollisuuksia eurojäsenyyden kautta? Mitä uusia mahdollisuuksia eurojäsenyys tarjoaa suhteessa Venäjään esimerkiksi, niin tämä ongelma varmasti voidaan lähikuukausina ratkoa niin, että kansalaiset lähtevät reppaammin tukemaan eurojäsenyyttä. Ja viimeinen kohta, suhteet Venäjään. Liettua on toiminut toisin kuin Viro ja Latvia siinä mielessä, että siellä on suurempi venäläisvähemmistö. Laajalti venäläisvähemmistölle on annettu kansalaisuus ja tämä on integraation kotouttamisen osalta ollut tehokkaampaa kuin muissa Baltian maissa. Joten aivan täysin vakuuttuneesti voin suositella Liettuan eurojäsenyyttä. Kiitos. Now, uh... Kiitoksia sitten sosialisteista. Padar. Tai Aldesta Tremosa. Yes. Um... Niin. Minä toivon ja toivon, toivon, että kaikki jäsenmaat olisivat liittyneet euroalueeseen. Me, me pit tuemme varmaankin tätä mietintöä. Toivomme, että Lieto pääsee nopeasti mukaan, joten herra, herra Langen, me haluamme tätä työtä kyllä tehdä ja me uskomme, että kaikki on kunnossa. Joten voimme tehdä teidän kanssanne yhteistyötä. Kiitos. Thank you, Ramon, on behalf. Kiitoksia. Sitten vihreistä vesit. Merci. Euh... Kiitoksia. Me olemme samaa mieltä kuin esittelijä, eli Liettua on tervetullut euroalueelle ja arvostamme esittelijän tekemään työtä, kun olen katsonut, millaisia ponnisteluita Liettua on tehnyt täyttääkseen kriteerit. Nyt kun tätä tekstiä käy läpi, niin tässä on kyllä yksi ongelma. Te varmaan tiedätte tämän. Ja tätähän korostettiin paljon aikaisemmissa puheenvuoroissa. Tästä jää sellainen vaikutelma, että on uusi lähentymiskriteeri, eli ydinvoimakysymykset pitää ratkaista, jotta Liettua voi tulla euroalueelle. Meille ydinvoimakysymys ja siitä, onko se tärkeää vai ei energiapolitiikassa, se nyt ei liity tähän eurojäsenyyteen. Se ei kuulu tähän kontekstiin. Se on asian vierestä. Me emme halua tukea mietintöä, jossa ydinvoimakysymyksestä tehdään avainkysymys sen suhteen, miten parlamentti suhtautuu Liettuan eurojäsenyyteen. No tietysti energiakysymys Liettuassa ja monissa muissakin maissa on hyvin keskeinen ja meidän täytyy löytää yhteensopivuusratkaisuja erilaisten sähköverkkojen välillä. Meidän pitää parantaa energiatehokkuutta, meidän pitää panostaa uusiutuvaan energiaan, mutta meidän täytyy nyt katsoa, että tässä yhteydessä ei puututa ydinvoimakysymyksiin. Se on meistä aivan selvää. Me laadimme tämän suuntaisia tarkistuksia, jotta lähestymistapa olisi tasapainoisempi energiakysymyksissä. Ja samalla toivoisimme, että mietinnössä viitattaisiin maastamuuttokysymykseen, joka on kohdistunut hyvin paljon liettualaisiin nuoriin, koska puoli miljoonaa liettualaista – on lähtenyt maasta viime vuosien aikana. Eli kyllä Liettuan eurojäsenyydelle, mutta ei sille, että otetaan käyttöön uusi kriteeri, joka liittyy ydinvoiman uudelleenkäyttöönottoon. Mr. Padar. Kiitos sitten Padar. Pari sanaa võib-olla siis täienduseks vielä, että et Kiitos. Pari sanaa Olen jo selittänyt kantani ja ryhmäni kannan myös, kun esitin kysymykseni ministerille. Me kovasti tuemme tätä mietintöä. Ministeri selittikin Liettuan kannan energiakysymyksiin. Työtä tehdään, jotta voitaisiin muuttaa tuontia, käyttää uusiutuvia energialähteitä ja työstetään tuota nesteytetyn maakaasun terminaalia ja vähemmän etnisiä venäläisiä siellä on kuin meillä. Kiitos, että vielä esittelijä Langen. Hat mich völlig missverstanden. Siis vihreä kollegani on täysin väärin ymmärtänyt. Eihän täällä missään sanota, että tämä ydinenergia olisi joku edellytys. Minä vain sanoisin, sanoin, että energiakysymykset ja niiden ratkaisua pitää ymmärtää, koska nämä voimalat suljettiin. Siis Liettua ja koko Baltia joutuu varmistamaan energian saantinsa ja ne päättävät siitä itse. En sanonut mitään muuta. Sanoin vain, että tämä riippuvaisuus venäläisen eh, mm, kaasun toimituksesta on suuri näiden sulkemisten jälkeen. Ja energiapoliittinen tilanne Baltiassa on, on tämän kaltainen, ja sen minä sanoin. En kuitenkaan eh, halua, eh, halua, että Euroopan unioni mitenkään tähän vaati, vaikuttaisi, eli siis se on täällä nyt mukana jossakin kohdassa, kohdassa 12. No sitten tämä 2014 ja nuoret ihmiset, Liettualla on kaikkein kaikkein eniten koulunsa päättäneitä ihmisiä. Siis eh, täällä yli 92 prosenttia naisten ja miesten kohdalla eh, saanut kovan koulutuksen, siis päättötodistuksen, ja kun mm, näin on, niin, niin tietenkin tällainen hyvä koulutus eh, on avannut ovia muualle Eurooppaan ja ihmiset ovat lähteneet. Tämä koskee Liettoa, tämä koskee myös muita Baltian maita. Ja, ja nämä ihmiset epäilemättä tulevat takaisin, kun taloustilanne maassa paranee. Tämä on varmastikin tällainen väliaikainen vaihe, joka ei tällaiseen vaiheeseen jää. Olen hyvin optimistinen. Werner, so... Kiitoksia. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 20. maaliskuuta. Tarkistuksia käsitellään 7. huhtikuuta äänestysvaliokunnassa 7. huhtikuuta. Ja sitten sitten täysistuntoon. Siitä ei ole vielä tietoa, koska äänestys täysistunnossa toimitetaan. Keskustelu Ranskan valtiovarainministerin kanssa on lykätty neljättä kertaa. Eli tämän päivän kokous päättyy tähän. Ai, niin, ei. Eli huomenna tapaamme jälleen kello yhdeksän aamulla ja keskustelemme Kroatian liittymisestä yleisopimukseen, joka liittyy kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen. Eli nähdään huomenna. Kiitos kaikille.